Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno Aloitamme tämän, tai jatkamme työskentelyä esityslistan mukaisesti. Meillä on yhteiskeskustelu EUn liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojameksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin ja siihen liittyvä Rooman perussääntö. Mietintö on Ramon Hauregin laatima. Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmaksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen ja niitä koskevat institutiolaiset näkökohdat. Ja meillä on myös neuvoston ja komission julkilausumat. Rooman perussäännön tarkistamiskonferenssi Kampalassa, Ugandassa. Eh, la parola adesso al... Annata välittömästi puheenvuoron meidän esittelijällemme. esittelijällemme. Herra Hauregi, olkaa neljä minuuttia. Kiitos rouva puhemies, komissaari ja neuvoston edustajat. Tämän, meillä on paljon tärkeitä päiviä tässä.